kovasti komission jäsen. Me olemme kaikki ihailleet työtänne tämän asian parissa. Kiitoksia hyvät kollegat. Tämä päättää keskustelun. Ja nyt siirrytään eteenpäin seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka koskee suositusta toiseen käsittelyyn. Edustaja Florentsin esitys, joka koskee sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. romua. Esittelijällä on puheenvuoro, jos hän nyt täällä paikan päällä on. Karl Heinz, olepa hyvä. President. Niin, puhemies, kiitokset. haluaisin ihan banaalisti aloittaa kertomalla kollegoille eh, siitä, mistä oikein on kyse, kun puhutaan sähköromusta. Koska moni sanoo, että te ja teidän sähköromunne, ketä kiinnostaa. Tonni sähkö- ja elektroniikkalaite romua sisältä siis anteeksi, korjaan lukuni, miljoonassa kännykässä on 250 kiloa hopeaa, 24 kiloa kultaa ja 9 tonnia kuparia. Tonnissa kännyköitä on 50 kertaa enemmän kultaa kuin tonnissa malmia, josta kultaa uutetaan. Tästä ymmärtää, milkälainen voimavara tämä on. Ja ymmärretään myös, miten kevytmielisesti Euroopassa laivataan romua Afrikkaan, Intiaan ja Kiinaan. Siellä sen käsittely johtaa huomattaviin ympäristöongelmiin, kun me voisimme hoitaa tämän huomattavan paljon laadukkaammin niin, että 90 prosenttiakin saataisiin hyödynnettyä. Tässä ymmärtää, mikä on asian arvo. Ja siksi olen iloinen, että joissakin perustavanlaatuisissa kysymyksissä tässä direktiivissä on päästy oikeaan ilmansuuntaan. Laittomat kuljetukset vähenevät, koska olemme ottaneet käyttöön käänteisen todistustaakan, mutta esillä on jälleen kysymys, miten pitkälti jäsenvaltiot ovat valmiita ja kykeneviä, ja tämä koskee myös minun jäsenvaltiotani antamaan riittämiin henkilöstöä käyttöön, jotta tulli voi tästä tehtävästä huolehtia rajoilla. Me olemme saaneet aikaan myös erittäin hyvän päätöksen. Kierrätystavoitteita on korotettu. Ruotsissa tällainen osuus on 16 kiloa ja etelässä ihanaisessa maassa, josta sukunimeni on peräisin, kerätään 13 kiloa kaikki muu on oikeastaan ihan katastrofia. Monessa EUn perustajamaassa on sellaisia kierrätyslukuja kuin neljä tai kolme kiloa per henkilö. Melkoista köyhyyttä lapsiamme kohtaan, sillä me haaskaamme raaka-aineita kippaamme ne kaatopaikoille niin, ettei kukaan niitä voi enää hyödyntää. Eli nämä kierrätystavoitteet on onneksi saatu aikaan. Valitettavasti neuvosto on äärimmäisen flegmaattinen elin koko Euroopan unionissa näissä koko neuvotteluissa se ei ole ollut kovinkaan Eurooppa-mielinen. Jos tänä päivänä Euroopassa yritys tuottaa lampun, se pitää jossakin vaiheessa kierrättää, ja silloin on 27 kertaan 27 maassa ilmoitettava asiasta, jotta kierrätys voidaan myöhemmin hoitaa. Tämä on kammottavaa kansallismielistä politiikkaa. Hämmästyttävää on se, että eri arvonlisäverokantojen kohdalla yksi yhteinen ilmoitus riittää, mutta tässä ei melkoista toimintaa neuvostolta. Neuvosto ei valitettavasti saanut tätä asiaa ratkaistua ja PK-yritys, joka tuottaa lamppuja, joutuu tekemään unionissa 27 eri ilmoitusta. Tämä maksaa jo 60 euroa joka ilmoitusta kohti vuodessa. Minusta tämä on katastrofi. Jonkin verran byrokratia on saatu purettua, mutta neuvosto on tässä kysymyksessä tietysti niiden suurten rahasäkkien päällä, jotka yritysten on maksettava ja valitettavasti jäsenvaltiot pitävät kätensä noiden rahasäkkien päällä ja tämä johtaa melkoiseen edestakaisin toimintaan, kun joku lampu ostetaan Ranskassa ja viedään Italiaan. Tähän kaikkeen liittyy melkoista rahan siirtelyä, joka kaikki voitaisiin hyvin hoitaa modernin teknologian avulla. Uskon siis komission jäsen Potocnik, että voin olla teille henkilökohtaisesti hyvin kiitollinen. Te ja teidän työntekijänne olette olleet ratkaisevassa roolissa koko asiassa. Jos te ette olisi ollut paikalla, koko neuvottelussa olisi epäonnistuttu. Neuvosto on esiintynyt niin, en ole koskaan nähnyt sitä. En ole nähnyt vastaavaa 25 vuoteen, enkä jätä omaa maatani nyt moitteiden ulkopuolelle. Tahto yhdistää ympäristöpolitiikka Euroopassa taloudellisiin toimiin on kadonnut, harjoitetaan valitettavaa kansallismielistä politiikkaa ja valitettavasti edes käsitettä kierrätys ei saatu Euroopan laajuisesti määriteltyä. Kukin tekee mitä haluaa. Siis ilmansuunta on oikea, mutta hyvin paljon on vielä tehtävää, jotta neuvostokin saadaan oikealle kurssille. Ja kuten vielä totesin, minä tarkoitan tällä kaikkia maita. Vielä kerran kärsivällisyyttä. Uh, Kiitoksia. Nyt sitten komission edustajana Potocnik. Of the parliament. Hyvää iltaa kaikille. Hyvä parlamentti, meillä on tänään kaksi tärkeää asiaa esillä. Yksi, joka liittyy minun toimialaani, Ja haluan kiittää kaikkia siitä menestyksestä, joka on saatu aikaiseksi neuvotteluissa silloin, kun kysymys on sähköromusta. Parlamentti ja komissio ovat seisoneet rintarinnan tässä keskustelussa taistellen hyvin kunnianhimoisten tavoitteiden puolesta, jotta lisättäisiin tehokkuutta, saataisiin aikaiseksi selkeä hallinnollisen taakan väheneminen ja on pyritty siihen, että jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaiset saisivat käyttöönsä hyvän työkalun. Olemme hyvin pitkälti onnistuneet yhdessä. Olen tyytyväinen siihen, että direktiivi sellaisena kuin sitä on ehdotettu, menee hyvin pitkälti ja pääsee niihin tavoitteisiin, joita komissio on asettanut itselleen. Tietysti haluaisin että pääsimme näihin tavoitteisiin nopeammin ja menisimme pidemmälle, aivan kuten edustaja Florence mainitsi. Ja olen varma siitä, että monet teistäkin haluaisitte näin, mutta tämä direktiivi selkeästi kuitenkin saa aikaiseksi uutta vauhtia, dynamiikkaa sähköromuun hallinnointiin ja se ansaitsee tukemme. Ja vain jotta saisit ajatuksen siitä, mitä äh, uutuuksia tämä uusi direktiivi tuo mukanaan. Tämänhetkinen keräystavoite sähköromulle on neljä kiloa per capita per vuosi jokaisessa jäsenvaltiossa. 500 miljoonaa kansalaista Euroopan unionissa. Se merkitsee siis sitä, että jäsenvaltioiden täytyy kerätä noin kaksi miljoonaa tonnia kymmenestä miljoonasta tonnista, jota tuotamme sähköromuna vuosittain. Se on noin 20 prosenttia. Eli itse asiassa kerää vähän enemmän, koska jotkut maista ylittävät tämän tavoitteen. Uusi direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita keräämään ainakin 85 prosenttia sähköromusta, eli vuoteen 2020 mennessä, kun arvioimme, että eurooppalaiset heittävät pois 12 miljoonaa tonnia vuosittain, niin meidän tulisi kerätä noin 10 miljoonaa tonnia sähköromua. 10 miljoonaa tonnia sisältää PVC, kromin, Mm, elohopean ja kadmiumin. Tämä pitää tehdä ympäristöllisesti vakalla tavalla. 10 miljoonaa tonnia sisältää kultaa, hopea, äh, kupari ja muut raaka-aineet, joita voidaan ottaa käyttöön uudelleen tuotantosyklissä. Vähennetään tuotantokustannuksia ja päästöjä. Tämä laskelma ei ehkä ole kovin tieteellinen. Siitä huolimatta se osoittaa, että me voimme astua todella aimoharppauksen eteenpäin tämänhetkisestä tilanteesta. Sähköromun kerääminen on oleellista, jotta sen kerääminen on taloudellisesti tehokasta. Sillä voidaan myös varmistaa se, ettei se aiheuta vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Olemme erittäin huolissamme kolmansissa maissa käytettävien keräilymenetelmien haitallisista vaikutuksista. Käytetty välineistön kerääminen on aiemmin, sitä on väärin käytetty aiemmin. Osa aineista on käytetty tai käsitelty jätteenä, vaikka sitä ole ollut. Komissio jatkaa työskentelyä kansainvälisillä foorumeilla estääkseen sen, että ettei laillisia kanavia käytetä laittomiin lähetyksiin. Voin todeta tänään, että komissio voi hyväksyä neuvotellun tekstin ja tekee parhaansa varmistaakseen erittäin sujuvan ja täyden täytäntöönpanon sen jälkeen, kun parlamentti ja neuvosto ovat asian hyväksyneet. Komissio aikoo esittää monia julkilausumia tämän hyväksynnän tueksi. Lyhyesti yhteenvetona ensinnäkin tuotesuunnittelussa komissio arvioi, miten hyvin se kykenee hyödyntämään kyseisiä vaatimuksia silloin, kun se täytäntöön panee näitä menetelmiä. Toiseksi olemme todenneet, että siirtymäkauden säännökset jäsenvaltioiden kanssa uusien tavoitteisiin, uusiin tavoitteisiin pääsemiseksi täytyy rajoittaa vain poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Ne ongelmat, joita eteen tulee, täytyy objektiivisesti arvioida, dokumentoida ja varmistaa. Kolmanneksi silloin, kun nanomateriaaleista on kysymys, komissio pitää niitä sellaisena, jotka kuuluvat nanomateriaalien määritelmän piiriin, joka komission suosituksesta löytyy. Potentiaaliset riskit, joita tällaiset materiaalit aiheuttavat, löytyvät niiden välineiden avulla, jotka löytyvät taas sitten kyseisestä lainsäädännöstä. Neljänneksi komissio on sitä mieltä, että jotta se voi olla johdonmukainen, kun se tulkitsee niitä toimivaltuuksia, joita sille on annettu, kun se arvioi, kuinka paljon äh, sähkölaitteita ja elektronisia laitteita on markkinoilla, kuinka paljon sähköromua syntyy. Ja kun se asettelee sääntöjä varmistaakseen tämän artiklan 75 ja 23.4 avulla, niin komissio ilmaisi, että se haluaa varata itselleen oikeuden ottaa käyttöön eh, sitten eh, oikeusturvakeinoja tuomioistuimen avulla. Hyvät jäsenet, käytetyt sähkölaitteet ovat kaikkein suurin kasvavin jäteerä ja sellainen, joka sisältää paljon erilaisia aineita ja metalleja, joita kannattaa kierrätyttää. Missään ei ole selvempää, että jätteet ovat todellinen voimavara ja ne ovat keskiössä, kun halutaan saada aikaiseksi resurssitehokasta ja kilpailukykyistä taloutta. Kyllä kuulitte aivan oikein. Ei kysymys ole pelkästään ympäristön säilyttämisestä, vaan yksi keskeisistä kysymyksistä, kun puhutaan Euroopan teollisuuden kilpailukyvystä tulevassa. Kiitoksia. Thank you. Mr. you have the floor. Kiitokset puhemies. Minä haluaisin kiittää Karl-Heinz Florencea ja myös äh, komissiota työstä, jota tässä on tehty. Kyseessähän on uudelleenlaaninta, kuten tiedämme, ja tähän asti voimassa ollut tai tällä hetkellä voimassa oleva Direktiivi on astunut voimaan 2003, siis lähes kymmenen vuotta sitten, ja valitettavasti me olemme saaneet lähestyttyä toisiamme aika vähän, kun katsomme EU-keskiarvoa. Karla Heinz mainitsi eurooppalaisia valtioita, ja erot ovat huomattavat, kuten esimerkiksi katsotaan Romania 0,8 kiloa, Liechtenstein ei tietysti nyt ole jäsenvaltio, mutta sielläkään tämä ei oikein toimi. Ja verrataan näitä maita Saksaan 7,8, Tsekin tasavalta 4,3 ja pohjoisessa oikeastaan huomattavat hyvät keräysluvut. Jos me emme kykene omassa taloudessamme luomaan kiertokulkua, niin pitkällä aikavälillä emme myöskään pärjää, koska maailmasta loppuvat raaka-aineet. Komission antama julkilausuma ekodesignista, siis jo Suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon tuotteen eh, hyödyntäminen käytön jälkeen. Se on ratkaiseva. Ja tähän astisessa direktiivissä on heikot kohtansa. Esimerkiksi tuo yhteys ekodesign-direktiiviin. Ja tällainen jäykkä neljän kilon tavoite on kyllä vähän outo ajatellen eri maiden taloudellista kehitystä. Tämänhetkinen eh, lähtökohta voisi olla vaikka prosenttiosuus 65-85 prosenttia. Tämä voisi olla huomattavasti järkevämpää. Ratkaisevaa on myös se, miten jäsenvaltiot kykenevät eh, luomaan tehokkaat kierrätys- ja keräysjärjestelmät, ja tämä luonnollisesti riippuu myös jäsenvaltioiden kyvykkyydestä kuulla kuluttajaa ja toimia kuluttajan tarpeiden mukaisesti. Kuluttajat itsekin voivat tehdä hyvin paljon. Eli kokonaisuutena on nyt aika paljon kiinni jäsenvaltioista, miten tätä järjestelmää pannaan käytännössä täytäntöön. Luotan komission, että komissio seuraa asiaa tarkoin, jotta pitkällä aikavälillä voidaan toteuttaa tämä keräystavoite. Sehän on oikeastaan meidän ainoa mahdollisuutemme, jotta saamme ympäristön säilymään siinä tilassa, jonka me tarvitsemme. Kiitoksia. Kiitoksia ja Van Kiitokset puhemies. Hyvät kollegat, William Painter on todennut, että 1800-luvun lopussa ystävälleen ja kollegalleen, että jos todella haluaa rikastua, on tehtävä tuotteita, jotka ihmiset heittävät pois ja uskon, että nämä kaksi herraa eivät tuolloin oikein ymmärtäneet, kun keksivät kertakäyttäisen partahöylän, että tuo oli oikeastaan kertakäyttöyhteiskunnan alku. Pitkään sitä pidettiin edistyksen symbolina, mutta nyt se on huomattava ongelma. Kun tämä direktiivi saatiin ensimmäisen kerran 2003, keskityttiin aivan oikein erityisen suureen ongelmaan koko kertakäyttökulttuurin aiheuttamiin ongelmiin ympäristöllemme, maaperän laatuun, sosiaalisiin seuraamuksiin ja pohdittiin myös tätä elektronisen materiaalin kuljettamista kolmansiin maihin. ne ovat kaikki edelleen merkittäviä argumentteja, mutta kuten komission jäsen totesi, tähän on tullut vielä lisäargumenttikin, eli tuo jalometalliargumentti, nämä merkittävät aineet, joita on meidän matkapuhelimissamme ja muussa elektroniikka materiaalissa ja siksi meidän on otettava huomioon, että tätä kautta saamme tukea teollisuudeltakin hankkeelle. Tuki on ollut äärimmäisen tärkeää, mutta valitettavasti sitä ei ole saatu neuvostolta. Neuvosto ajattelee edelleenkin, että säännöt eivät sovi. No tässä tapauksessa säännöt eivät pelkästään ole hyväksi, vaan myös äärimmäisen tarpeen, jotta me saavutamme tavoitteemme. Tarvitaan hyvin tiukat tavoitteet, tiukat määräykset ja säännöt viennille ja huolehtiminen siitä, että tämä matkapuhelimissamme oleva merkittävä materiaali saadaan korkeiden tavoitteiden mukaisesti kierrätettyä ja hyödynnettyä. Lopuksi vielä haluan todella kiittää esittelijää, sillä hänen kokemuksensa ansiosta, hänen johdollaan parlamentin vahva kanta on saatu mahdollisimman pitkälti läpi suhteessa neuvostoon, joka on täysin väärällä aaltopituudella. Ja uskon, että me äänestämme kaikki suurella vakaumuksella tämän ehdotuksen puolesta. Näin myös oma ryhmäni huomenna. Kiitoksia. Kiitos herra Panajotov. Komission jäsen, puhemies, kollegat. Tämä sopimus uudesta direktiivistä on tulosta pitkällisistä ja hankalista neuvotteluista neuvoston ja Euroopan parlamentin valtuuskunnan välillä. Ja minä haluaisin kiittää komission jäsen Potocnikia hänen ymmärryksestään ja hänen sitoumuksestaan asiaan. Haluan myös kiittää esittelijää herra Karl-Heinz Florencia hänen vahvasta johtajuudestaan ja panoksestaan koko lopputuloksen aikaansaamisessa. Uudelleen laadintu direktiivi luo perustan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun paremmin hyödyntämiseksi. Tällä hetkellä vain 13 prosenttia kokonaisvolyymista saadaan kierrätettyä normien mukaisesti ja loppu päätyy joko kaatopaikoille tai laivataan, kuljetetaan unionin ulkopuolelle laittomasti. Uusi direktiivi luo olosuhteet ja puitteet uudelle eurooppalaiselle sähköromun kierrätysaineiden sisältämien aineiden hyödyntämiselle ja on tarkoitettu, että vuoteen 2018 mennessä kaikki sähköromu olisi näiden määräyksien piirissä. Saadaan myös vielä kunnianhimoisemmat tavoitteet vuoden 2019 jälkeen. Tuolloin 65 prosenttia kaikesta sähköromusta on kierrätettävä ja uutta on se, että pyritään harjoittamaan tehokkaampaa politiikkaa velvoittamalla vähintään 400 neliön laitokset ottamaan vastaan kuluttajilta näitä kierrätettäviä tuotteita. Hyvät naiset ja herrat, minä todella uskon tämän uuden direktiivin ansioihin. Tämä on meidän yhteinen saavutuksemme kaikkia eurooppalaisia ja heidän tulevaisuuttaan varten. Tremopolos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, είμαστε ένα βήμα πριν από μια σημαντική συμφωνία. Kiitoksia hyvä puhemies, hyvät kollegat. Olemme juuri samassa aikaiseksi sopimuksen siitä, millä tavalla sähköromua pitäisi käsitellä. Hyvin pitkän neuvotteluprosessin jälkeen komission ja neuvoston kanssa olemme sopineet kompromissitekstissä ja vihreä ryhmä tukee tätä. Se ei ota mitään radikaalia suhtautumistapaa tämä ongelman ratkaisemiseen, mutta kuitenkin se on askel eteenpäin. Me haluaisimme lisätä keräysmääriä ja sisällyttää se myöskin kokonaisjätemäärän ja tehdä se pakolliseksi, tehdä pakolliseksi keräjille eikä kuluttajille. Lisäksi olemme painostaneet siihen, että kierrätys ja maastavienti ei OECD-maihin kierrättäisiin. Nanomateriaalit ja merkinnät ovat tärkeitä, kun puhutaan sähköromusta. Ja vaadimme pakolliseksi sitä, että nanomateriaalia kerätään. Toivottavasti parlamentti äänestää tämän suosituksen puolesta. Ja toivottavasti näin voidaan myöskin parantaa äh, tilannetta ja välttää laittomat maastaviennit kolmansiin maihin. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Girling. Kiitokset äh, puhemies. Saanko sanoa, että mukava nähdä teidät taas siellä puhemiehen paikalla tämän viikon jälkeen. Niin, komissio on ehdottanut tätä sen jälkeen, kun epäonnistuttiin. Jäsenvaltiot epäonnistuivat luomaan todelliset sähkörumun kierrätysjärjestelmät vuoden 2003-2008 välisenä ajanjaksona. Vuoteen 2008 mennessä yli 70 prosenttia sähköromusta meni edelleen kaatopaikoille, jätteen polttolaitoksiin tai laittomaan vientiin, ja sehän ei tietenkään käynyt. Olimme kaikki siitä samaa mieltä. Mielenkiintoista kuulla, eh, miten paljon vihreät ovat tähän ilmeisesti panostaneet, mutta tämä kuitenkin on selkeästi Karl-Heinz Florensin ansiota, joka on tehnyt kovasti töitä, jotta tähän saatiin ratkaisu. Nyt on tehty muutoksia, jotka ovat tervetulleita, mutta pitää huolehtia siitä, että tilanne paranee entisestään. Keräystavoitteita on muutettu sekä metodologisesti että itse tavoitteiden kunnianhimoisuuden puolesta. Jotkut jäsenvaltiot ovat saaneet enemmän aikaa ja se pitänee hyväksyä, koska jos niiden kanssa halutaan tehdä yhteistyötä, niiden pitää saada aikaan rakentaa tehokkaat kierrätysjärjestelmät. Jäsenvaltioilla on edelleen valvonnassaan monta eri seikkaa, esimerkiksi taloudelliset seikat. On hyvä, että vältettiin pakollinen kustannusten nousu kuntien osalta, mutta mikä sitten taas on jäsenvaltioiden vastuulla. Uskon, että kuluttajat haluavat voida kierrättää ja käyttää tehokkaasti ennen kaikkea näin haastavissa talouden olosuhteissa, joten kuluttajilla ja kansalaisilla pitää olla mahdollisuus ja tiedot tehdä näin. Jäsenvaltioilla on nyt joustavat puitteet, joissa toimia, ja pallo on niillä, jotta ne voivat syöttää asian eteenpäin indeed, Julian. Thank you kind words. Kiitoksia, kiitos myös näitä ystä, näistä ystävällistä sanoista, millä varmasti teidän ryhmänne tuki oli tuossa noissa vaaleissa. Seuraavana edustaja Wells. Jo pitkään jäsenvaltiot, teollisuusvaltiot ovat puhuneet näistä olosuhteista. Ei ole mitään uutta, jos sanotaan, että voimme elää näin vain siksi, että teemme sen köyhimpien maiden kustannuksella. Jätero, sähköromudirektiivillä ratkaistaan osa tästä ongelmasta. Ratkaiseva on avoin sovellusala. Uskon, että tämä voi olla esimerkillinen ympäristölainsäädännölle. Näin ainakin pitäisi olla. Olen iloinen näistä 85 prosentin keräystavoitteista ennen kaikkea siksi, että neuvosto hyvin pitkään sinnikkäästi ajoi alhaisempia tavoitteita. Olen yhä uudelleen sanonut, että parlamentin on painostettava, koska ainoastaan jos lainsäätäjä saa asiaa vauhtia, vauhtia saadaan investoitua ympäristöystävälliseen teknologiaan ja panostettua innovaatioihin. Olen tyytyväinen tässä yhteydessä myös siihen, että aurinkokennot eivät jääneet tämän direktiivin ulkopuolelle ei olisikaan pitänyt jättäytyä vapaaehtoisen valmistajavelvoitteen varaan. Aika usein parlamentti on taipunut paineen alla ja suostunut tällaisiin sopimuksiin. Näistä on tullut usein pelkkää viivyttelyn väline. En ole ollenkaan samaa mieltä siitä, miten direktiivissä suhtaudutaan nanomateriaaleihin. On ehdottoman tarpeen, että vanhat laitteet, joissa on nanomateriaaleja, käsitellään erikseen. Tietysti komissio voisi selvittää, voidaanko näin tehdä jatkossa. Tämä on sellainen muotoilu, joka ei kuitenkaan ole juuri minkään arvoinen. Nanomateriaalit voivat olla vaarallisia ihmisille ja ympäristölle ja joistakin tiedetään, että ne ovat äärimmäisen vaarallisia terveydelle. Siksi pyydänkin komissiota tutkimaan nämä nanomateriaalit äärimmäisen tarkasti, ellei todisteta yksiselitteisesti, että tuotteista ei ole minkäänlaista vaaraa, niitä ei saa tuoda markkinoille. Kokonaisuutena olen kuitenkin tällä edellytyksellä valmis hyväksymään tämän tuloksen, ja parlamentin sinnikkyys neuvoston kanssa käydyissä neuvotteluissa on tuottanut tulosta. Kiitokseni siis esittelijälle. Mr. Rossi, you have the floor. Kiitoksia, edustaja Rossi seuraavana. Grazie, Presidente. La direttiva... Kiitos. Tämä direktiivi on aiheuttanut jäsenvaltioissa vähän hajontaa elektroniikan keräyksessä, jos halutaan vähentää äh, hallintokuluja ja myös kirjaamiskuluja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se pitäisi sisällyttää tuottajan harteille. Me, tämä on noussut viidellä prosentilla velvoitteena ö, kerätä pieniä laitteita jälleenmyyjien toimesta ja tietyissä rajoituissa myyntipisteissä. Ne eivät saa olla yli 404 metriä pinta-alaltaan. Minä olen iloinen, että otetaan huomioon nämä kansalliset vaatimukset, koska tämä velvoittava keräysjärjestelmä tarkoitti myös pieniä varastotiloja, mutta jotta tämä järjestelmä voisi toimia, niin jäsenvaltiot eivät enää voi sallia näitä ei-laillistettuja keräily, keräilyjärjestelmiä keräämään ö, kodinkonelaitteet, jotka eivät enää toimi. Si, grazie. Eh, allora... Niin, kiitos. Me puhumme täällä aiheesta, joka on erittäin tärkeä ja tuntuva. Edustaja Florentsan sitä jo korosti, me puhumme vaarallisista laitteista, jotka ovat myös saastuttavia, ne ovat ympäristölle ja ihmisen terveydelle vaarallisia. Me puhumme myös mahdollisuudesta kerätä talteen raaka-ainetta EUlle, jota se tarvitsee. Minä ajattelen tässä täällä kadmiumi, joka maksaa miljardeja dollaria kilolta. Minä haluaisin kuitenkin palata siihen, mitä edustaja Florent sanoi, kun hän puhui minun maasta. Niin On totta, että minun maani ei ole samalla tasolla kierrätyksessä, mutta maani on edistynyt viimeisten vuosien aikana. Jos meillä on eroja maasta toiseen, jos me otamme pohjoisen maat, niin meillä on erittäin tärkeät korkeat keräysprosentit Venetian maakunta on kolmas meidän maassamme. Meillä on erittäin hyvät keräystulokset. Se on ylittänyt 5-40 prosenttia. Meillä on Belluno Emilia Romanian alueella, joka on erittäin mallikas. Siellä on aika kattava keräys tulos. Tämä tendenssi on hyvin myönteistä viime vuosien aikana. 27 prosenttia olemme edenneet. Pitää arvioida myönteisesti tätä kehitystä. Meidän pitää myös ymmärtää, että se tie, jolle olemme lähteneet, on hyvä ja meidän pitää käynnistää hyvä tiedotuskampanja kansalaisten keskuudessa. Meidän pitää vahvistaa kaikkia näitä rakenteita, jotka ovat jo olemassa. Pitäisi ehkä myös ehkä päivittää tietoja, jotka eivät ole ehkä ihan ajan tasolla. Thank you, Mrs. Sarbu. Kiitoksia edustaja Sarbu seuraavana. Kiitoksia. Sähköromu on jätelähde, joka on ollut kasvussa viime vuosien aikana samalla. Se on kaikkein vaarallisimman tyyppinen jäte jota ei hoideta kunnolla. Ne joutuvat kaatopaikalle ja niistä tulee myrkyllisiä aineita ulos. Komission ehdotus on tervetullut, mutta tilanne vaihtelee maasta toiseen. Tämä todellisuus täytyy ottaa huomioon, jotta lainsäädäntö olisi tehokasta ja helposti sovellettavaa. Romaniassa sähkölaitemarkkinat eivät ole ähm, saavuttaneet ähm, tilannetta, jossa sähkölaitteet olisi myyty riittävästi ja näin niiden kysyntä on edelleen kasvussa meidän täytyy siitä syystä tarjota joustavuutta, mutta me olemme saaneet sitä liittävästi ja yleisesti ottaen voidaan todeta, että kompromissi tarjoaa tasapainon erittäin kunnianhimoisen tavoitteiden ja realistisen määräajan välillä. Haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä toiminnasta näiden erittäin vaikeiden neuvotteluiden aikana neuvoston kanssa. Puhemies, kiitoksia ja seuraavana Liise. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin sydämellisesti onnitella Karl-Heinz Florencia tästä menestyksestä. Tämä on ollut melkoinen herkulein työ. Yli kolmen vuoden ajan hän ja valiokunta ovat tätä aihetta työstäneet. Enkä lähde toistamaan sitä, mitä monet kollegat ovat täällä jo todenneet, vaan otan esille erään pienen seikan, joka kuitenkin on kansalaisille hyvin tärkeä. Kyse on energiansäästölampuista. Ne säästävät 80 prosenttia sähköä suhteessa hehkulampuihin, mutta ne sisältävät myös harvinaisia ainesosia, jotka meidän on saatava jälleen talteen ja niissä on jonkin verran myös elohopea 200 kertaa vähemmän kuin lämpömittarissa. Tiedämme, että vielä muutama vuosi sitten käytimme näitä elohopeapitoisia kuumemittareita, mutta tuo vähäkin energialampujen elohopea pitäisi saada talteen ja kansalaiset ovat tässä hiukan hellittäneet viime vuosina. Olen itse kokenut sen omassa pikkukaupungissani, halusin viedä sähköromua kierrätettäväksi. Minua pyydettiin viemään tiistaisin eh, kello 15.30 mennessä se kaupungin ulkopuolella olevaan laitoksen, siis kenellä työssä käyvällä ihmisellä on mahdollisuus siihen tiistaisin ennen kello puoli neljää iltapäivällä. Tästä saimme aikaiseksi sellaisen aloitteen, että nuo energiansäästölamput ja muut pikkulaitteet on saatava palauttaa itse liikkeeseen, josta ne on ostettu tai tarvitaan jokin muu kuluttajalähtöisempi lähestymistapa. Kiitolliset siis Karl-Heinz Florentsille on aika ottaa kuluttajat ja heidän ongelmansa huomioon. Pitää olla helpompi palauttaa nämä tällaiset laitteet, jotta ne voidaan asianmukaisesti kierrättää. Kiitoksia. Mrs. Merkis. Kiitoksia ja Merkis seuraavana. Kiitoksia hyvä puhemies. Näin alkuun haluaisin onnitella esittelijää, joka on aivan tehnyt aivan erinomaista työtä. Työhän ei ollut suinkaan helppoa. On selvää, että että kultaan kadulla meidän täytyy ymmärtää, että voimme kerätä näitä, tätä jätettä talteen. Ja mehän puhuimme tästä myös kännyköiden yhteydessä. Ja kaikki nykyaikainen laitteisto on sellainen, jota voidaan kierrätä, josta voidaan saada materiaaleja talteen. Kysymys on varsinkin siitä, millä tavalla kerätään talteen, mutta ei pelkästään siitä. Sillä esimerkiksi, jos puretaan matkapuhelin, niin siitä saadaan vähemmän irti kuin että jos sen tekee asiantuntija. Meidän täytyy kerätä nämä talteen ja saada sieltä todella ne materiaalit talteen, jota haluamme saada sieltä talteen. Mm, purkaminen, prosessointi, kierrätys ja sulatus, kaikkea tätä täytyy katsoa. Meidän täytyy katsoa, mikä on se paras ja laadullisesti paras tapa toimia näin, jotta voimme saada nämä tuotteet talteen. Jos ne heitetään hukkaan, niin se on haitallista ympäristölle ja silloin emme saa sitä tulosta aikaiseksi, jonka olisimme halunneet saada. Puhemies, edustaja Hibner seuraavana. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałabym podziękować naszemu koledze. Kiitokset puhemies. Haluaisin kiittää kollegaamme Karl-Heinz Florencia, joka on tehnyt kerrassaan huomattavan hienoa työtä hänen tekemänsä työ tämän mietinnön parissa on vaatinut paljon pikkutarkkuutta ja osallistumista lukuisiin eri kokouksiin on pitänyt puhua eri toimijoiden kanssa ja valitettavasti koko aiheesta on ollut hyvinkin eriäviä näkemyksiä. Kaikki me kuitenkin halusimme saavuttaa yhden tavoitteen vähemmän sähkö- ja elektroniikkalaiteromua Euroopassa. Tällä hetkellä tämä asiakirja on erityisen tärkeä, koska siinä kerrotaan, miten voimme säästää voimavarojamme ja samaan aikaan käyttää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua mahdollisimman hyvin hyödyksi. Euroopassa meillä on ongelmia saada raaka-aineita elektroniikka- ja sähkölaitteiden valmistamiseksi. Tässähän on malli, miten toimia. Me voimme hyödyntää jätteessä olevaa materiaalia. Jätteen ei tulisi päätyä vain kahtopaikoille, vaan nämä materiaalit tulisi hyödyntää jätteestä. Meidän tulisi myös pidentää sitä ajanjaksoa, eh, joka meillä on, jonka meillä nämä laitteet ovat käytössämme. Nykyään me vaihdamme hyvinkin nopeasti uusiin laitteisiin ja pitäisi myös pyrkiä mallintamaan Euroopan hyviä käytänteitä muualla. Viimeinen seikka vielä. Seuraamukset, sanktiot ovat viimeinen taso lain täytäntöönpanossa. Lähdetään ensin parhaista käytänteistä. Kiitoksia ja seuraavana O'Koni olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, hyvät kollegat Liian pitkään eurooppalaiset ovat tuottaneet jätettä huolehtimatta siitä, miten niitä kierrätetään niiden loppupäässä. Vielä tänä päivänä liian harvat Euroopan kansalaiset miettivät sitä, miten heidän sähköromua voitaisiin käsitellä jätteinä. Esimerkkinä silloin, kun minä halusin viime viikonloppuna viedä tällaisen moni Monipistorasian korjautettavaksi tai palautettavaksi tuo liikkeeseen, niin siellä ei tiedetty, miten sitä voitaisiin kierrättää. Silloin esim. siellä sanoi esimies, että siellä oli keräys käynnistetty samanaikaisesti, kun minä toin tämän monipistorasian paikalle. Mutta tänä päivänä vain 33 prosenttia näistä elektroniikka- tai sähkölaitteen kerätään ja kierrätetään asianmukaisesti. Minä haluaisin äänestää tämän tekstin puolesta, mutta tämä tekstiä on erittäin kiivasti vienyt eteenpäin kollegani Florence ja haluan onnitella häntä siitä, kuinka tiivisti hän on työstänyt tätä viimeisten kuukausien aikana. Hän on asettanut ihan selkeät tavoitteet. Jokaisella jäsenvaltiolla pitäisi olla tietty taso tässä keräyksessä vuoteen 2016 mennessä. Ja ennen kaikkea meille on annettu keinot päästä tähän. Meidän pitää moni, lisätä näitä keräyspisteitä ja meidän pitää myös taata, että tämä on ilmaista tämän jätteiden kierrätys, jätteiden keräys, jätteiden tuontipaikoille tuodut, tuodut jätteet. Meidän pitää myös vahvistaa tätä ö, käyttäytymismallia kansalaisille Euroopassa. Hyvät eurooppalaiset kansalaiset, meidän pitäisi lajitella, meidän pitää lajitella, se ei maksa mitään, se on hyväksi planeetalle ja hyväksi tuleville sukupolville. Hyvä puhemies, haluan tässä myös onnitella teitä teidän valinnastanne ja äh, pyytää teitä osallistumaan tähän energiatehokkuuskampanjaan sillä tavalla, että voisimme nostaa lämpötilaa ja käyttää vähemmän täällä ilmastointi. Täällä täysistuntosalissa on kylmää ja tämä energiatehokkuus tarkoittaa sitä, että säädellään paremmin lämpötila esimerkiksi täällä täysistuntosalissa. Kiitos. Thank you. We could do with just having one chamber actually. Niin, tietysti meillä voisi olla tietysti vain yksi sali. <laughs> Seuraavana Mikolasic aloittaa spontaat puheenvuorot. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin eh, erityisesti onnitella kollega Florencia. Hän ei ole vihreiden jäsen, mutta näen, että EPPkin pystyy mm, kovasti toimimaan tällä alalla sähkölaitteesta saatte jäte aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle. Tämä, tällaisen jätteen lisääntyminen vaatii nopeaa toimintaa, varsinkin kun tarkastellaan nykyaikaista lainsäädäntöä, joka rohkaisee siihen, että eritellään jätteet ja kierrätetään niitä. Olen vakuuttunut siitä, että EUn ja jäsenvaltioiden täytyy selkeästi johdatella yrityksiä, jotta nämä voisivat hoitaa voimavaransa paremmin, mukaan lukien laitteiston talteenoton. Kestävä tuotanto on tärkeä osa tätä toimintaa ja kyseisten voimavarojen talteenotto. Kiitoksia kovasti, sana puhemies. Ja seuraava puhuja. și electronice sunt deșeurile cu potențial din Uniune. Estimările pentru 2020 ajungând la... Kiitoksia oikein paljon. Me tiedämme, että noin 12,3 miljoonaa tonnia tullaan keräämään romuna talteen ja mitä elektroniikkaa romuun tulee, niin nehän pitää kerätä talteen. Se tarkoittaa investointeja näistä romuista löytyy myöskin näitä harvinaisia raakametalleja. Ja jos niitä ei kerätä talteen, niin ne vaikuttavat heikentävästi ympäristön tilaan. Eli meillä pitää olla selkeät talteenottojärjestelmät käytössä, koska muuten nämä raskas metallit joutuvat luontoon. Se eh, ilmenee muun muassa näistä taulu-TVistä. Niissä on paljon tällaisia raskasmetalleja. Olisi erityisen tärkeää, että tiedetään, mitä kerätään, kerätään talteen ja että tiedetään, ettei näitä raaka-aineita kerätä siten, että ne saattaisivat ajautua ympäristöön. Kiitoksia. Europe is still dumping on its neighbours despite all Kiitoksia. E, edelleen näitä e, jätteitä heitetään niin, että ne likaavat ympäristöä. Tämä on hyvin myrkyllistä jätettä ja on epämoraalista toimia näin sekä taloudellisesti että ympäristömielessä. Monet näistä mineraaleista, joita viemme, niitä on tuotu Eurooppaan ja me olemme niistä maksaneet rahaa. Me tuhlaamme sitä, mitä pitäisi käyttää uudestaan mutta myös ympäristömielessä, koska nämä maat eivät voi toimia ilman jätettä. Kun käsitellään tämä myrkkyjäte myös, käy niin, että naiset, miehet, lapset joutuvat kärsimään tästä saasteesta. Nyt pitää todellakin toimia mutta nämä toimet eivät ole minkään arvoisia, ellei asioita valvota kaikissa jäsenvaltioissa. Me olemme tämän velkaa itsellemme ja myös naapureillemme. Kiitos. Herra Sonic. Kiitoksia puhemies. Nämä uudet säännöt, jotka liittyvät elektroniikkaromuun, ne helpottavat jätteiden kierrätystä. Uudet toimenpiteet otetaan käyttöön vähitellen. Se on tärkeää, koska tällä tavoin mailla on aikaa sopeutua uusiin sääntöihin nyt jo on sanottu, että on hyvä, että järjestetään keräyspisteitä, joihin voidaan ilmaiseksi palauttaa sähkö- ja elektroniikkaromua. Se on tärkeä osa uusia säännöksiä. Se on meidän mielestämme hyvin olennaista ja on tärkeää, että nämä säännöt otetaan käyttöön. Puolupuheenjohtajavaltiona on neuvotellut tasapainoisen tuloksen ja uudet säännöt suojaavat paremmin ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Myös tuottajat hyötyvät tästä, koska hallinnollinen taakka pienenee. Kiitoksia. Kiitos ja nyt Gerbrandi, olkaa hyvä. voorzitter. Het is, eh, Kiitoksia. Niin, kausi on alkanut. Kausi, jonka mukaan yritykset esittävät omia tulosennusteita tulevalle vuodelle. Ja me tiedämme, että nämä luvut eivät tule olemaan kovinkaan hyviä, sillä työttömyys on korkea, myyntiluvut ovat romahtaneet, mutta sanottakoon kuitenkin, että Raaka-aineiden hinnan räjähdysmäinen nousu tulee vaikuttamaan myöskin näiden yritysten lukemiin. Me tiedämme, että näin on tapahtunut vuosikymmenten ajan ja tämä tietenkin vaikuttaa myös tähän itse direktiivin, josta tänään keskustelemme, sillä satoja kiloja kultaa, platinaa, hopeeta heitetään pois kierrättämättä niitä tai käyttämättä niitä uudestaan hyväksi. Meidän täytyy tähän panostaa, mutta neuvosto ei ilmeisesti tätä halua vain hyväksyä. Eurokriisi on kaiken A ja O, siihen paneudutaan. Mutta minä toivon, että me yrittäisimme saada yhteistyössä Florensin kanssa toimivan kompromissin aikaiseksi, sillä tämä kompromissi ei todellakaan tarkoita resurssitehokasta Eurooppaa. Kiitoksia. Westlund, parakalo. Westlund. Kiitos puhemies. Olen iloinen ja ylpeä, kun Euroopan parlamentti pyrkii ajamaan vihreämpää lopputulosta kuin mitä komissio on ehdottanut ja mitä jäsenvaltiot ovat halunneet. Ja tämä on ollut sekä mietinnössä että keskustelusta, josta olemme puhuneet. Me pyrimme todellakin tarttumaan kovin toimiin siihen, koska tarvitaan tehokasta kierrätysjärjestelmää. Kansalaiset haluavat lisää kierrätystä, mutta tällä hetkellä se on vielä aivan liian mutkikasta. Elektroniikkajätteen äh, vientiä pitäisi heikentää, koska se on todellakin huono tapa vaikuttaa kehitykseen äh, Afrikassa ja muissa köyhissä maissa, jotka joutuvat huolehtimaan meidän jätteistämme tänään. Minusta olisi ollut parempi, jos me nyt olisimme voineet erottaa tavoitteet pienten laitteiden osalta, joita on helppo kerätä, mutta ei tapahdu kenties nyt, kun on olemassa kun ei ole olemassa terveysjärjestelmä, toivon, että komissio tulee tekemään tässä asiassa korjauksen aikaa myöten. Potocnik, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies. Pari lyhyttä vastausta ja yksi vähän pidempi koskien tätä asiaa, josta nyt käsittelemme. Aivan ensiksi näistä eroista jäsenvaltioissa. Ne ovat valtavat, valtavia haasteita on edessä, mutta on aivan tosiasia, että mailla on mahdollisuuksia, varsinkin niillä, jotka ovat alemmalla tasolla, heillä on valtavat mahdollisuudet. Ja toiseksi nanomateriaalit, sanoisin niistä, että Mä sanoin aivan selvästi, että niihin pitää kiinnittää erityishuomiota ja näin tullaan tekemään. Ja e, tämä on sellainen kysymys, johon kiinnitämme pari, paljon huomiota myös komission sisällä. Ja lopuksi vielä, e, minkä tähden sanoin tästä ympäristöalasta. E, nyt me olemme pyrkineet laatimaan tiekartan ajatellen tehokkuutta. Ja yksi, tämä on yksi olennaisia kysymyksiä eh, Euroopassa. Monet Euroopan maat ovat eh, velkaantuneita, jos haluamme kunnon vastauksen, me emme saa sitä aikaan ilman, että stimuloidaan kasvua. Jos me haluamme puuttua kasvukysymyksiin, niin meidän täytyy keskittyä myös Euroopan unionin kilpailukykyyn, joten Euroopan unionin kilpailukyky on todellinen ongelma ja nämä kysymykset, äh, nämä asiat, joita ehdotetaan, parempi resurssien käyttö, älykkäämpi resurssien käyttö, se on keskeinen kysymys. Ja se vie meidät näiden ongelmien ratkaisujen äärelle ja toivottavasti te ymmärrätte tämän. Niin kuin Gerda Young sanoi, tämän hinta nousee erittäin nopeasti. Tämä on aivan eri trendi edellisen vuosituhannen trendi oli aivan toinen. Raaka-aineiden hinnat laskivat jatkuvasti. Poikkeuksena olivat kumpikin maailmansota ja öljykriisi. Mutta tämän vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä tilanne on aivan päinvastainen, kun otetaan huomioon, että Eurooppa on tuontiriippuvainen ja otetaan huomioon se, että kustannusrakenne on mitä on kyse on paljon muustakin kuin työstä. Silloin on aivan loogista se, mitä tapahtuu yrityksissä. Yrityksissä keskitytään uudestaan siitä, että innovoidaan työintensiivisiin toimiin tuottavuuteen, tuottavuuteen, joka liittyy resursseihin. Ja tästähän me juuri puhumme. Me puhumme asioista, jotka ovat keskeisiä Euroopan ongelman osalta, kun puhutaan eh, talous- ja rahoituskriisistä. Nyt eh, se, mistä toivottavasti eh, äänestämme, kun päätämme uudesta lainsäädännöstä. Tämä on yksi keskeinen kysymys ja toivottavasti annamme oikean osan myös teollisuudelle. Annetaan oikeita signaaleja ja kannustimia eh, siitä, mihin suuntaan halutaan mennä. Ja tästähän juuri puhumme tänään. Siitä syystä minä olen erittäin tyytyväinen siitä, että tämä tavoite, joka asetettiin melko korkealle, se pysyy muuttumattomana. Lopuksi haluaisin vielä kiittää koko parlamenttia, mutta erityisesti Karl-Heinz Florencia Erittäin miellyttävää oli tehdä hänen kanssaan työtä, koska hänen taitonsa ja hänen käsityksensä näistä ongelmista ovat todellakin sellaiset, että oli hyvä tehdä töitä rinnan. Kiitos. Kiitos, herra komission jäsen. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron esittäjälle Rehella Florence. Hän päättää keskustelun. Arvoisa komissaari, osuutte naulan kantaan sanomalla, että mehän olemme huomanneet kaikki, että me olemme kykeneviä aloittamaan kolmannen teollisen vallankumouksen Euroopassa, jos vain ymmärrämme, että tämä todellakin on teollinen mahdollisuus. Te viittasitte resursseihin ja tulipa mieleen sellainen aihe, jonka unohdin kokonaan, nimittäin henkilöstöresurssit, ne jäivät kokonaan ottamatta esille. Ja kollega Filip, te teitte kyllä hartiavoimin töitä. Te todellakin olivat, olitte tämän asian käsittelyn yhteydessä hyvin, hyvin tärkeä henkilö ja siitä kiitos kuuluu teille. Kiitoksia. Herra Florence, kiitos. Niin hyvät naiset ja herrat, keskustelu on päättynyt tästä herra Florensin mietinnöstä. Äänestys on huomenna kello 12.